Äh, ryhmien puheenjohtajat siitä päättivät, eli sen takia toimimme näin. Nyt äh, Pedro Guerreiron mietintö yhteinen kalastuspolitiikka ja ekosysteemiperusteinen lähestymistapa kalastuksen hoidossa neljä minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Tämä mietintö on erittäin monitasoinen ja liittyy uudistukseen, joka toteutettaisiin vuoteen 2012 mennessä. IPn e kalastusvaliokunta hyväksyi tämän mietintötekstin ja se pitää sisällään monia tärkeitä kysymyksiä. Kalastus on ala, joka on elintarvikehuollon kannalta keskeisellä sijalla ihmisen elämä riippuu siitä ja tästäpä syystä meidän täytyy korostaa juuri kalastuksen merkitystä kalastusvyöhykkeillä. Ja tietenkin sen merkitys on myöskin ravitsemuksellisesti tärkeä. On tärkeää, että uudistus toteutetaan ja että yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuus olisi kestävältä pohjalta, jotta kalastus olisi myöskin sosiaalisesti kestävällä pohjalla kehittymässä. Meidän täytyy taata turva, työpaikkoja, vaalia elintarviketurvallisuutta, mutta myöskin parantaa kalastajien toimintamahdollisuuksia. Yhteinen kalastuspolitiikka ei saa olla toissijainen politiikka lohko. Ja me tiedämme, että kalastuspolitiikan ei pitäisi olla meripolitiikkaa. Kalastuspolitiikan pitäisi huomioida suurimmat sallitut pyyntimäärät. Meidän täytyy päästä eroon riippuvuussiteistä, mutta samalla vaalia kestävää hallinnointia. Ja tärkeää on myöskin, että huomioimme muun muassa rannikkakalastustoiminnan. Ekosysteemiperusteinen lähestymistä tapaa edellyttää erinäisiä toimenpiteitä, mutta ne eivät rajoitu vain ainoastaan kalastusalan toimenpiteisiin. Meidän ei pitäisi myöskään lähteä liikkeelle ennakkokäsityksistä, vaan meidän pitäisi perustaa päätöksemme tutkittuun tietoon. Meidän täytyy tunnustaa se, että eri merialueilla olevat erovaisuudet ovat suuret. Laivastot ovat eri suuruiset, pyyntimenetelmät ja pyyntiponnistukset poikkeavat alueesta toiseen. Tästäpä syystä me tarvitsemme ja ratkaisumalleja, eli meidän täytyy katsoa, mitä toimenpiteitä tarvitaan milläkin vyöhykkeellä, jotta kalastustoiminta olisi myöskin ö, kalastajille kannattavaa, eli vaikutusanalyysikin täytyy toteuttaa. On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat vaalia omia etujaan 12 meripeninkulman vyöhykkeellä. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että myöskin syrjäisimmillä alueilla on omat mahdollisuudensa päästä kalavarantoihin kiinni. Mehän olemme havainneet, että kalastustoiminta on keskittymässä ja lisäksi meidän täytyy tunnustaa, että meidän tulisi oikealla tavalla myöskin puuttua siihen, miten käytöstä poistettuja kalastusaluksia käsitellään. Meidän ei tarvitse siis vain ainoastaan käsitellä takeja, vaan meidän täytyy katsoa myöskin nykyistä hintatasoa. Hintatasohan on laskenut ja toisaalta taas polttoainehinnat ovat nousseet. Kiitoksia tästä äh, mietinnöstä ja tuesta, joka annetaan meidän ekosysteemisen lähestymistavalle. Eräs tärkeä viesti, jonka komissio antaa tiedonannossaan, on se, että kun kalastajat riippu, ovat riippuvaisia terveestä meriympäristöstä, he eivät ole sitä yksin vastuussa terve meriympäristö ja meriekosysteemit voidaan taata ainoastaan politiikan kautta, joka ottaa huomioon kaikki sektorit, joilla on vaikutusta näihin ekosysteemiin. Siksi komission mielestä meripolitiikka ja sen ympäristöpilari, meristrategia, direktiivi, tärkeä, on tärkeä osa ekosysteemistä lähestymistapaa. Tämä lähestymistapa antaa vakuuden kalastusteollisuudelle, että kaikki ihmisen aiheuttamat vaikutukset meriekosysteemeihin, ei vain, vain kalastuksen aiheuttamat, niitä käsitellään johdonmukaisella ja suhteellisella tavalla. Tämä on tärkeä osa tätä tiedonantoa ja olemme iloisia siitä, että pääsemme yhteisymmärrykseen tästä asiasta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että yksi politiikka on toisen alainen. Kun otamme tämän lähestymistavan, niin me emme luo hierarkiaa esimerkiksi meristrategiadirektiivin ja yhteisen kalastuspolitiikan välillä meristrategiadirektiivi palvelee yhteistä kalastuspolitiikkaa olemalla tärkeä integratiivinen välille varmistaakseen kalastuksen perustuksen tulevaisuudessa ja yhteinen kalastuspolitiikka panostaa tuo panoksensa meristrategiadirektiiviin luomalla tervettä meriympäristöä kalastusteollisuuden, kalastusyhteisöjen hyvinvoinnin varmistaminen ja meriekosysteemien hyvinvoinnin varmistaminen eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan näiden tavoitteiden välillä on synergiaa. Ja tämä mietintö käsittelee monia kysymyksiä, mitä tulee tulevaisuudessa käytettäviin välineisiin. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä, joita me tulemme käsittelemään keskustelussa yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta ja siksi en tule nyt kommentoimaan yksityiskohtaisesti näitä kysymyksiä. Mainitsen kuitenkin, että on muutamia aiheita, joissa olemme ehkä eri mieltä. Sanotaan, että kalastajiin vaikuttavat hallinnointijärjestelmät ja ekosysteemi suojelutoimenpiteet, että näiden kalastajien pitäisi saada tukia tai korvauksia. Me emme kuitenkaan ole sitä mieltä, että suorat tuet ovat oikea tapa mennä eteenpäin, vaan ratkaisu on se, että tämän ö, äh, talouden haaran on muututtava ö, ähm, voimakkaammaksi ja monimuotoistava muihin ö, äh, taloudellisiin toimiin. Ja myös ö, äh, kalan kasvatus voi olla tapa eh, vahvistaa kalakantoja. Tämä voi olla vaihtoehto joissakin tapauksissa, mutta meidän mielestämme tämä ei voi olla mikään yleinen tie. Kalakantoja pitäisi vahvistaa eh, hallinnoimalla oikealla tavalla inhimillistä, ihmisten vaikutusta meriympäristöön sekä kalastuksen että muiden sektorien aiheuttamia vaikutuksia. Aiomme palata vähän yksityiskohtaisempaan keskusteluun, kun käsittelemme yhteisen kalastuspolitiikan uudistamista. Aiomme julkaista vihreän kirjan huhtikuussa. Tällä välin kiitän parlamenttia tuesta lähestymistavallemme, joka näkyy tästäkin mietinnöstä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, nyt menemme viimeiseen mietintöön. Tässä on kyse tasa-arvosta, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttaminen, sen mahdollisuuksia työhön, ammatillisen koulutuksen ja uralla etenemiseen sekä työolossa annetun Euroopan